Okei. Okay. No niin, hyvät kollegat, pyydän, että käytte istumaan. Ja sitten aloitamme. Second item. Toinen kohta ehdotulla on esityslistan hyväksyminen. Onko toiveita muuttaa sitä? Tai hylätä se? Ei näytä olevan, joten tämä on hyväksytty tämä esityslista. Kohta kolme, pöytäkirjat. Niin kuin yleensä, jos ei kokouksen loppuun mennessä ole pöytäkirjoihin sanomista, niin nämä pöytäkirjat hyväksytään. Jatketaan nyt samaan tapaan kohta neljä, puheenjohtajan ilmoitukset. Tämä menee verkkoon tämä kokous kaikkialla Euroopassa. Kuten tiedätte, niin olkaa varovaisia, mitä sanotte ja miten käyttäydytte. Ja toisekseen viime viikolla meillä oli erittäin hyvä valtuuskuntamatka Etelä-Koreaan – se oli hedelmällinen tulos vapakauppasopimuksen täytäntöönpanosta, joka on nyt astunut voimaan viideksi vuodeksi. Ja vaikka itselläni oli ongelmia lentojen kanssa Etelä-Koreaan, niin matka oli äärimmäisen hyvin valmisteltu ja järjestetty. Kiitoksia oikein paljon sihteeristölle, varsinkin Lealle ja Heikille, no, ei ole täällä, mutta se oli hyvin valmisteltu. Tapasimme useita korkea-arvoisia henkilöitä, ministereitä, yrittäjiä, ammattiyhdistysväkeä ja saimme hyvän kuvan vapaakauppasopimuksen täytäntöönpanosta ja mitä ongelmia meillä on maataloussektorilla, SPS-sektorilla, ja myöskin teollisuustuotteiden kohdalla. Ja tässä tarvitaan ehkä lisää sopimusta, joten tämä oli oikein hyvä valtuuskuntamatka ja saatte pian täyden raportin siitä. No Merkossuurista meillä oli keskustelu edellisessä täysistunnossa – ja siinä oli kyse markkinoille pääsystä, joten voimme olettaa, että se toimii nyt tehokkaammalta pohjalta. Ja sitten meillä oli Kiina, mm, markkinatalousasema, päätöslausema oikein suuri enemmistö saatiin. Siitä tulos oli hyvin selkeä ja sivumennen sanoen jopa Etelä-Koreassa tämä Euroopan parlamentin päätöslausuma tunnustettiin. He keskustelivat meidän kanssamme, mikä päätöslauselman seuraus tulisi olemaan. Filippiinit, ensimmäinen kierros tulevasta vapaakauppasopimuksesta käynnistyi. Toivon, että poliittiset muutokset Filippiineillä eivät muuta ajattelutapaa siellä vapaakauppasopimukseen liittyen, mutta kukaan ei tiedä tarkkaan, mitä uusi presidentti on mieltä tästä. Hän, hänellä on joskus hiukkasen ongelmalliset näkemykset ihmisoikeuksista ja kuolemanrangaistuksesta. Sitten kauppasopimukset neuvostossa on puhuttu näistä kauppavälineiden uudistamisesta. Siitä neuvoteltiin edellisessä kauppaministereiden neuvostossa. Mitään suurta läpimurtoa ei tapahtunut, mutta nyt vaikuttaa siltä, että kyllä tässä on liikehdintää tapahtunut ja keskustelut jatkuvat. Ja Ja näiden uudistusten ohella komissio otti myöskin suuren askeleen kohti suurempaa avoimuutta. Ja nyt sitten syytökset ja tutkimukset on tarkoitus julkaista. Verkkosivulla Trade Online on tuo verkkosivu ja kaikki voivat käydä sieltä katsomassa kaupan suojaväline kysymyksiä. Tässä puheenjohtajan ilmoitukset ja sitten siirrymme kohtaan viisi. Kyseessä on tilannekatsaus käynnissä olevista kolmikantaneuvotteluista. Ja kuten tiedätte, meillä on kaksi tällä hetkellä. Ensinnäkin tuo konflikti, asetus. Viimeisin trilogi oli 11 toukokuuta yhteislainsäädäntö tässä osoittivat joustavuutta ja yhteistyöhalukkuutta löytäkseen kompromissin tästä asiasta. Neuvosto otti ensimmäiset tulokset mukaan keskusteluihin edessä kauppaministereiden neuvostossa ja keskustelut jatkuvat muiden jäsenvaltioiden kollegojen kanssa 25. päivä, eli tällä viikolla. Ja riippuen sitten tuloksesta, me sitten järjestämme seuraavan trilogi keskustelun. Mutta nyt seuraavaksi tässä edustaja Vinkel saa puheenvuoron. Uh, dear colleagues, uh... Puheenjohtaja, hyvät kollegat, aivan ensinnäkin tässä ei oikeastaan ole paljonkaan lisättävää siihen, mitä tässä esitettiin, koska tilanne on myöskin hyvin vaikea, kun katsotaan puheenjohtajavaltiota ja jäsenvaltioita neuvostossa. Me olemme saaneet puheenjohtajavaltiolta hyvin kunnianhimoisia viestejä, mutta emme ymmärtäneet aivan selvästi, onko suurin osa jäsenvaltioista yhtä kunnianhimoisia, mutta Totta kai, jos nyt puhutaan Euroopan parlamentin neuvottelutiimin joustavuudesta ja sitten siitä, miten neuvoston puheenjohtajavaltio Hollanti on hyvin kunnianhimoinen, niin täytyy tehdä kyllä selväksi, että edelleen aika paljon on välimatkaa odotuksissa, odotuksiimme ja niihin ehdotuksiin, joihin jäsenvaltiot ovat valmiit lähtemään mukaan. Kolme kysymystä ne tunnemme er- erittäin hyvin. Siinä on paljon teknistäkin työtä tehtävänä vielä. Tietenkin pääkysymykset ovat myös liittyvät tähän loppuvaiheeseen ketjussa ja parlamentti ei kuitenkaan ole äh, valmis. Kuitenkin äh, edelleen keskustellaan siitä, miten teknisesti hoidetaan asia ja mitkä teollisuuden alat tulevat mukaan ja miten syvälle mennään ja uudelleen tarkastelukaudet, minkä pituisia ne ovat. Minun mielestäni asiassa on ollut hyviä keskusteluja poliittisten ryhmien kesken ja neuvotteluryhmä on ollut yhtenäinen omissa kannoissaan keskustellessaan neuvoston kanssa. Mielestäni on tärkeää, että jatkamme tässä yhtenäisessä linjassa ja paljon pitää vielä tehdä tekniselläkin puolella. Haluan kiittää tästä sihteeristöä ja niitä kollegoja, jotka ovat osallistuneet teknisen tason kokouksiin. Hyvin hankala asetus. Ja tietenkin pitää muistaa, että lopullinen tavoite parlamentilla on se, että saamme todellakin vaikutuksia, vaikutusta aikaiseksi niihin, joihin vaikuttavat nämä konfliktit konfliktialueilla nimenomaan. Thanks a lot, Mr. Winkler. Kiitoksia, herra Winkler. No sitten toinen kolmikanta on tuo kidutuksen vastainen asetus ja edellinen oli hiukan ei niin tulos ei ollut niin hyvä, koska neuvosto ei ollut valmis mitään neuvottelun lähtökohtia tässä esittämään. Ja totesimme selkeästi, että ainoastaan jos neuvosto esittää seuraavan kompromissidokumentin, pidetään seuraava kolmikanta ja komissio esitti kompromissiehdotuksia ja näin ollen meillä on sitten kolmikanta huomenna iltapäivällä. Katsotaan, mitä sitten tapahtuu. Ikävä kyllä. Esittelijämme herra Chuck ei ole tänään paikalla. Haluaisiko joku hänet korvata nyt? Ei. No, kiitos. Ai, kuka? Herra Takkula. Hän ei ollut tietoinen tästä. Sorry about that, so... Anteeksi vain. Hyvä. Siis kun on nyt kysymys? Ei. Ei vaan siitä, että edustaja Saakken korvaisit nyt tästä trilogi-kysymyksessä. Kysyt ryhmältäsi. No, olen tietoinen siitä. Laitan, kun menemme kohtaan seitsemän, niin sitten minulla on kyllä sanottavaa. Kiitos. No sitten sitten siirrymme kohtaan kuusi. Tästä on puhuttu pitkään. Eli kauppastrategia tälle vuosisadalle ja komissio on esittänyt tiedonantonsa viime vuonna. Ja meidän tehtävämme on tarkastella tätä uutta eteenpäin suuntautuvaa ja innovatiivista tulevaisuuden kauppa- ja investointistrategiaa. Me olemme nimenneet esittelijän tätä varten ja hän esitti mietintönsä. Meillä on aika paljon tarkistuksia. 414 kaiken kaikkiaan, joten meillä on paljon työtä edessämme seuraaville viikoille ja kuukausille. Mutta minun velvollisuuteni ei ole esitellä tätä mietintöä, vaan esittelijän ja annan nyt sitten äh, Madame Beginille tässä puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti kollegoille ja varjoesittelijöille. Ja edellinen kokoushan pidettiin Strasbourgissa Kompromissi on mennyt nopeasti eteenpäin ja ensimmäinen, äh, ensimmäinen äh, luonnos on otettu hyvin vastaan eri ryhmissä. Äh, toivottavasti pystymme nyt parantamaan vielä tätä tekstiä. Pari huomiota tässä vaiheessa esittäisin. Ensinnäkin tästä otsikosta, strategiasta. Kyseessä on suun, su, eteenpäin suuntautuva innovatiivinen strategia. On tärkeää tehdä selväksi komissiolle, mitkä ovat prioriteetit, ja ne on tiettyjä avainviestejä ja myös sellaisia viestejä, jotka pitää saada läpi myös täysistunnossa. Haluan muistuttaa kaikille, että meidän ei pitäisi kiinnittää huomiota näihin asioihin, jotka on jo käsitelty. TTIP ja TESA, TISA nimittäin minun mielestäni näitä samoja asioita ei kannata lähteä toistamaan, vaan on nyt tärkeää, että puhutaan tulevaisuudesta. Ja meidän pitäisi saada kunnon enemmistö myös tämän paperin taakse. Tässä on jo viittauksia eri teksteihin, joten ottaisin ne siinä varjoesittelijöille, e, että tämä ei ole tosiaankaan pelkkää toistoa siitä, mitä on tapahtunut aikaisemmin, vaan halutaan asettaa prioriteetit ja toivottavasti tähän suuntaan päästään. Ja näin tältä se on näyttänytkin edellisissä kokouksissa. Haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, kollegoja ja meillä on mahdollisuus vielä keskustella tästä ja keskustella näistä ehdotuksistanne. Kiitoksia. Thanks a lot. Paljon kiitoksia. Ja nyt annan puheenvuoron poliittisten ryhmien. Edustaja, edustaja Kaspari ei ole paikalle. Haluaako joku korvata hänet nyt? Ei. No sitten David Martin. Thanks very much. Kiitos. Ensinnäkin haluan kiittää Tetsianaa hyvästä yhteistyöstä. Olen yhtä mieltä hänen kanssaan siitä, että etenemme hyvin varjostelijoiden kokouksissa. Yleisesti ottaen olemme erittäin tyytyväisiä mietintöluonnokseen, mikä näyttää oudolta, että kun olemme tehneet kuitenkin 76 tarkistusta, mutta tarkoituksena oli selkeyttää erinäisiä kohtia, jotka eivät nousseet esille alkuperäisessä luonnoksessa ja asiat, joita me halusimme korostaa sosiaalidemokraattien ryhmässä, olivat ennen kaikkea asiat, jotka ovat tavallaan mietinnössä, mutta että painostamme sellaisia asioita, jotka ovat vapaakaupan järjestelyjä, järjestelyjä, jotka ovat meidän tämmöistämme e, toiseksi paras ratkaisu, haluamme monenkeskisen järjestelmän, olemme toistaneet, vaikka se on ehkä turhauttavaa, että pitäisi päästä eteenpäin monenkeskisellä tasolla tällä hetkelläkin. Haluamme korostaa myös sitä, että kun on muita mietintöäkin, että me haluamme pelkästään, että lukujassa puhutaan kaupasta ja kestävästä kehityksestä, mutta haluamme myöskin sellaisia kestävän kehityksen lukuja kaikkien kaupan sopimuksia, joita voidaan panna toimeen. Ja haluamme myöskin, että edetään siitä, että ei pelkästään sovitaan uusista sopimuksista kohti toimeenpanon parantamista. Ja tässä mielessä matka Koreaan viime viikolla oli hyvä esimerkki siitä, miten tämä parlamentti voi toimia sen varmistamiseksi, että kaupan vakaussopimuksen voidaan panna asianmukaisen toiminnan. Haluamme, että TTIPn esimerkki leviäisi muihinkin sopimuksiin ajatellen hmm, kaupan luonnetta ja sen merkitystä, ajatellen kansainvälisen maailmanlaajuisten toimintaketjujen merkitystä, niin kauppapolitiikalla on merkitystä. Täytyy korostaa sitä, että pidetään kiinni koko toimitusketjussa kiinni korkeimmista ympäristöön ja työvoima äh, koskevista määräyksistä ja koko toimitusketjun osalta. Mm, tärkeää on todeta, että liittävästi ei ole esillä komission asiakirjan esitys, jossa puhutaan äh, Secondly, the Kiinan markkinatalousasema. asema mikä on hyvin tärkeä asiakonnusta sille tässäkin mietinnössä ja asioita täytyy tarkastella yksityiskohtaisemmin huomennakin valiokunnassa. Myös kotonun jälkeinen tilanne, joka osit, on jäänyt kokonaan pois komission asiakirjasta, mutta voin toistaa sen, että me etenemme hyvin eteenpäin. Esitellä on hyvin joustava. olen päässyt tilanteeseen, jossa voi syntyä mietintö, jota on laaja tuki takanaan. Ja yhtä tärkeää on se, että se voi osoittaa todellista suuntaa kauppapolitiikalle. Kiitos. Paljon kiitoksia. Daniel, haluatko sinä? No sitten Emma. Oh, thank you. Kiitos. Ja me edelleen osoitamme, miten sitoutuneita me olemme kauppapolitiikkaan, kun ajatellaan niitä jäseniä, joita tähän strategiaan, kauppastrategiaan otetaan mukaan. Haluaisin nyt tässä puhua niistä myönteistä asioista, me näemme kaupassa varsinkin kun puhutaan sen mahdollisuuksista vähentää köyhyyttä, joten tein ehdotuksia näiden tarkistusten kohdalla, jossa pyritään nyt tunnustamaan esimerkiksi nämä kaupan helpottamissopimukset kehittyvien maiden kanssa. Tämä koska heidän, niiden on hyvin vaikea lähteä mukaan ja esimerkiksi kunnioittaa näitä hyvin monimutkaisia tullimenettelyjä, joita me voimme hiukan yksinkertaistaa näitä ja näin tarjoamme heille mahdollisuuden osallistua enemmän. Ja toivottavasti näin sitten heidät voi myöskin ottaa mukaan tuohon eh, maailmanlaajuisen kauppaan ja tämä voi myöskin vaikuttaa sitä myönteisesti tähän köyhyysasiaan. No sitten haluaisin mainita myöskin parlamentin roolin siinä suhteessa, että etenemme päätämme sopimukset ja myöskin ratifioimme sitten nämä sopimukset etenkin Singapore, mutta myöskin Kanadan kanssa. Meidän täytyy varmistaa, että todellakin saamme jotakin aikaiseksi kansalaisillemme, kuluttajille, että varmistamme, että sopimukset saadaan kuntoon ja että ne voidaan ratifioida mahdollisimman nopeasti, jotta sitten myöskin näemme ne edut, näissä sopimuksissa, joiden vuoksi olemme tehneet kovasti työtä. Olen maininnut jo aikaisemmin, että haluaisin keskittyä digitaaliseen talouteen ja myöskin tulevaisuuteen, varsinkin kun ajatellaan pilvipalveluja, älykkäitä verkostoja ja sosiaalista mediaa, että pysymme aina ajan hermolla kun puhutaan esimerkiksi uudesta sähköistä kaupankäynnistä rajat ylittävästi, niin meidän täytyy varmistaa, että katsomme tulevaisuuteen etenkin näillä osa-alueilla. Mutta haluaisin myöskin kiittää esittelijää. Hän on maininnut tässä monia asioita varsinkin pk-yrityksiin liittyen ja niiden merkitys tässä maailmanlaajuisessa kauppajärjestelmässä. Niin pitäisi tätä pitäisi vahvistaa niiden roolia ja varmistaa, että ne voidaan myöskin tähän maailmanlaajuisen arvoketjuun saada mukaan ja että myöskin tämä polkumyynnin vastaiset toimet ovat niiden käytettävissä, että niillä on kaikki välineet käytössään. Se, että jatketaan nyt tätä ajatusta, että on pk-yrityksessä tämä yksi ja yhteinen mukaantulo piste, niin on tärkeää varsinkin mitä tulee TTIPiin. No sitten haluaisin painottaa vielä yhtä tarkistusta. Toivottavasti kaikki voitte tukea tätä. Tämä on 388. Tämä liittyy, liittyy laittomaan kauppaan villieläinten kohdalla. Ja tässä nyt täytyisi ottaa huomioon esimerkiksi biodiversiteetti, mutta myöskin paikallisyhteisöt, jotka ovat riippuvaisia tästä. Niin toivoisin, että tämä voitaisiin ottaa mukaan tähän mietintöön. Ja myöskin jatkossa pitäisi, pitäisi voida torjua esimerkiksi tätä laitonta metsästystä. Toivottavasti keskustelut jatkuvat ja saadaan myönteisempi näkemys tähän, mitä me teemme nyt kaupan saralla. Kiitos. From the liberals, Mr. Takula. No sitten liberaaleille edustaja Takkula. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ymmärsin, että voin nyt puhua Alden varjoesittelijän Petan puolesta, joten hyvä puheenjohtaja, kiitoksia puheenvuorosta. Haluaisin kiittää esittelijää asioiden valitsevan tilan esittelystä. Kuten mainittiin, ensimmäinen varjoestilä kokous oli kaksi viikkoa sitten ja silloin hyvin pitkälti keskusteltiin kompromisseista, joita esittelijä oli tehnyt. Uskon, että on sellaisia kompromisseja, joita voin tukea ja jotka heijastelevat hyvin meidän ryhmämme prioriteetteja, mitä tulee kauppa- ja investointipolitiikkaan. Nuo sisältävät kohdan, joka koskee pk-yrityksiä, ja sen keskeisen roolin, joka niillä on silloin, kun tehdään kauppas, käydään kauppaneuvotteluja. Minusta tämän tulisi olla yksi prioriteeteistamme ja siksi sen tulisi myös täysin heijastua mietinnöstä. Sen lisäksi puhuisin täällä erään toisen asian näkyvämmästä esille ottamisesta mietinnössä, kuten digitaalisen ulottuvuuden edistäminen kansainvälisessä kaupassa – vaihdon helpottaminen palvelusektorilla ja kaupan helpottamista niin, että voidaan täyttää kaikki tehtävään riittävät kysymykset. Mitä tulee viime täysistuntoviikon keskusteluun Kiinan markkinatalousasemasta ja siihen voimakkaisen viesti, jonka me komissiolle lähetimme asiasta, olen ymmärtänyt, että on tarvetta asianmukaisesti ottaa mietinnössä esille kysymys tehokkaasta nykyaikaistetusta kaupan suojavälineistä, jotka vastaavat kaupan vapauttamisen ponnisteluja. Haluaisin myös rohkaista siihen, että selvittäisin enemmän TTIP-neuvottelut mukaan. Kuten parlamentin päätösohjelmassa viime vuodelta todettiin, kysymys on strategisesta hankkeesta transatlanttisessa kumppanuudessa ja neuvottelujen menestyksekäs päätön saaminen on poliittisesti erittäin tärkeää. Meidän ei pitäisi pelätä tämän asian esille ottamista myöskin mietinnössä ja avoimen tuen osoittamista asialle, osoittamisesta asialle. Haluan odotan mielenkiinnolla jatkokeskusteluja esittelijän kanssa tästä erittäin tärkeästä mietinnöstä. Paljon kiitoksia, kun korvasit Ditan ja nyt sitten Helmut Scholz. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijälle tästä rakentavasta, rakentavista ehdotuksista. Ja joku voisi varmaan kuvitella, että tässä ei voisi olla kovinkaan paljon enempää kuin 600 tarkistusta, koska tässähän nyt puhutaan kauppa- ja taloussuhteiden realiteeteista – nämä ensimmäiset kompromissikierrokset, joita meillä Strasbourgissa oli, niin toivottavasti ne jatkuvat ja toivottavasti me löydämme yhteisen linjan siinä, mitä, mihin tässä pyrimme. Haluaisin tässä nyt ottaa muutaman asian esille, jotka meidän tulisi muistaa. Olen samaa mieltä kollegojen kanssa, kun toteamme, että avoimuus, mandaatin julkistaminen on ennakkoedellytys kansalaisille ymmärtää, mikä on Euroopan unionin kauppapolitiikan tavoite. Ja tämä johtaa sitten toisekseen siihen, että meidän tulisi tehdä selväksi se kauppapolitiikan yhdistelmä eh, ikään kuin kun se on välineenä ja sitten myöskin osa kauppapolitiikkaa jäsenvaltioissa ja mikäli tätä tasapainoa ei löydetä, niin se voi johtaa väärin kehityskulkuihin ja haluaisin painottaa tätä hyvin selkeästi. Esittelijä ja minä, me olemme olleet EU-Kiina-valtuuskunnan jäseniä viime viikkoisella matkalla ja keskustelemme Kiinan kumppanien kanssa asioista ja myöskin tästä markkinatalousasemasta. Ja keskustelut olivat hyvin avoimia ja suoria, mutta myöskin monimutkaisia näiden Kiinan kumppanien kanssa. Ja he myöskin lähettivät selkeän viestin meille, että jos te ette voi hoitaa omia ongelmianne omissa talouksissamme, niin se ei ole meidän syytämme. Joten tässä meillä on kuuden kuukauden intensiiviset keskustelut edessämme Kiinan kumppaneiden kanssa. Meidän täytyy löytää yhteinen linja ja pohtia, että mitä se voisi sisältää. Ja haluaisin mainita tämän, koska olen sitä mieltä, että meidän täytyy vahvistaa kaupan suojatoimivälineiden tasoa kaikkien kumppaneiden kanssa, kun toimimme tässä kiinalaisten kanssa. Ja sitten haluaisin myöskin tuon reilun kaupan asiaa painottaa. Se on komission strategiassa – Ja me keskustelemme tässä yhdessä Deven kanssa ja siitä, miten komissio ei mene siihen suuntaan, kun puhuttiin nyt esimerkiksi tekstiilisektorista, niin meidän täytyy kasvattaa tässä ja pyytää strategian selkeä parantamista. Ja tämä tarkoittaa sitä, että se täytyy liittää siihen kysymykseen, että miten pitkälle me menemme monenvälisissä ja kahdenvälisissä sopimuksissa, ja tämä on tässä tekstiluonnoksessa ja keskusteluissa. Tähän, tässä on hyvin paljon tarkistuksia, jotka koskettavat tätä asiaa, ja tähän liittyy myöskin VTOn rooli. Vielä yksi asia, koska sitä ei mainittu vielä, me teimme tarkistuksen myöskin liittyen sukupuolikysymykseen kauppapolitiikassa, ja koska meillä on kolme naista valiokunnassamme, jotka ovat vastuullisia tässä tasapainottamiskysymyksessä näissä kauppa-asioissa, niin kyllä me kykenemme saamaan aikaiseksi kompromissin tässä ja saisimme tuohon parlamentin yhteisen kantaan mukaan eh. tasapainoisella tavalla, kyllä. Uh, Judith. Right. Um... Hyvä. Naisena minä en kyllä vastaa tähän kohtaan, koska sitten täytyy aina puoltaa sellaista kysymystä, joka ei teidän asianne ole. Ja sitten uh, David Martin ja Schulzin kannanotot, monenväliset uh, kauppasopimukset, pidämme niitä parempana kuin kahdenvälisiä ja Tämä pitää heijastua myös niin, että se tulisi esiin myös tässä mietinnössä. Mitä tulee kauppaan ja kehitykseen, meillä on kaksi tavoitetta, ettei tehdä mitään haittaa ja tehdään hyvä. Eli me emme koske tätä, ei tehdä haittaa osiota, kun puhutaan kehitysmaiden kanssa, saatika sitten, että tehtäisiin jotakin hyvää. Me keskustelimme TTIPistä, onko siitä tulossa puoli prosenttia Euroopan unionin kasvua. Meidän pitäisi kuitenkin keskustella siitä, mitä saadaan aikaan kehitysmaille ja siinä ei puhuta sitten edes siitä, että ei tehdä haittaa. Sitten eettinen kauppa ja reilu kauppa, tätä pitäisi vielä painottaa. Ja äskettäin me keskustelimme kehitysvaliokunnassa avoimuudesta jakeluketjussa niin, että meillä olisi jotakin sitovaa täällä tekstissä. Tämä on yksi sellainen esimerkki, johon pitäisi päästä käsiksi ja meillä on tarkistus siitä 169 numeroltaan. Kestävä kauppa ja se, että siirrytään siihen suuntaan, että tehdään jotakin hyvää. Meidän mielestämme tämä on pakollinen vaatimus jakeluketjulle. Odotan kovasti huomista keskustelukierroksen jatkoa, mutta olen itse sitä mieltä, että ryhmät ovat aika kaukana toisistaan tällä alalla. Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää aivan erityisesti esittelijää tästä mietintöluonnosta. Se on hyvinkin vankka. Ja minä olen antanut äh, tarkistuksia, jotka liittyvät aiheisiin, jotka ovat sydäntäni lähellä. Digitaalinen ulottuvuus, kuluttajien oikeudet, TISA ja vastaavat kysymykset. Ja kiinnittäisin huomiota ainakin kolmeen tarkistukseen, joihin sisältyy käsittääkseni myös tämä strategian ydin ja tulevaisuuden haasteet. Aivan ensimmäiseksi, minkä tähden neuvottelemme kauppasopimuksista, jotta Eurooppa kirjoittaisi vankat kansainväliset säännöt. Kyse ei ole enää kaupasta, vaan geopolitiikasta tässä mielessä. Ei pitäisi unohtaa kysymystä. Ja sitten toiseksi, kauppapolitiikka Siinä minä olen yhä vahvemmin sillä kannalla, että kyse on ennemminkin äh, vastavuoroisuudesta ja markkinoiden avautumisesta, koska Eurooppa ei voi äh, pitää avoimena oviansa ja sitten äh, vastapuolen ovet ovat suljettuina, joten siinä mielessä meidän pitää tosiaankin heristää sormea ja osoittaa, mikä ei suju. Ja sitten nämä neuvotellut kysymykset, tästä meillä on paljon kokemusta. Minulle tärkeintä on se, että jo lähtökohtaisesti meillä on valtuutus, jossa on tietyt siniset ja punaiset viivat, joka on yhteinen parlamentille ja neuvostolle. Se antaa vankan pohjan meidän neuvottelijoillemme, mikä siinä sitten haaste onkin. Onko kyseessä kahdenvälinen haaste toisin kuin kollega. Minä en vastusta kahdenvälisiä sopimuksia, koska monenväliset sopimukset ovat yhä vain vaikeampia. Niinpä se, että meillä on tällainen tiukasti valettu pohja valtuutukselle. Se on tärkeää, että tällä tavoin voimme välttää turhat keskustelut ja voimme vahvistaa neuvottelujen laajuuden. Tässä viime kuukausina on näkynyt, että Euroopan unionin kauppapolitiikka sekä sisältönsä että muotonsa puolesta on hyvin olennainen ja meidän pitää olla edelleenkin veturina tällä alalla ja siitä syystä on nähtävissä, että esittelekin menee tähän suuntaan. Ima. Kiitos paljon, Ima. Kiitoksia presidentti. y también me quiero sumar a las felicitaciones. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää myöskin esittelijää hänen tekemästään työstä ja erittäin hyvästä, ähm, hyvästä asenteesta. Näin saamme mahdollisimman hyvän äh, asiakirjan. Haluaisin keskittyä äh, tulevaisuuskysymyksiin, äh, neljä ulottuvuutta siinä kaikki, jotka David Martin on ottanut esiin, olemme esittäneet myös ryhmänä ne ja hän on meidän varjoesittelijämme ja hän on äh, painottanut jo näitä prioriteetteja, joten minä äh, puuttuisin neljään kohtaan. Ensinnäkin, että pitää uudistaa äh, sukupuolikysymys tässä asiakirjassa. Tässä puhutaan tulevaisuuden kauppapolitiikasta, mutta ei voida katsoa, että siinä ei oteta huomioon sitä, että voitaisiin edistää tasa-arvoa tällä tavoin koko maailmassa. Pitää taata, että sukupuolinäkökohta otetaan mukaan myös horisontaalisesti ja tämän lisäksi meidän pitää taata, että kyse ei ole pelkästään tavoitteesta, joka on tarpeellinen, vaan tämän lisäksi pitää pystyä mittaamaan tätä tavoitteen saavuttamista. Minun mielestäni on olennaista, että vaaditaan, että komissio esittää eh, tilastoja kaupasta ja tilastoista, kaupasta ja eh, sukupuolinäkökulmasta eh, ei ole mitään hyötyä siitä, että on hyvät sopimukset, jos me emme voi kunnolla niitä seurata ja arvioida. Ja siitä syystä pyytäisin, että esittelijä tukee kohtaa 100. Ja sitten toiseksi, aivan kuten sanottiin, ei ole hyötyä sopimuksista, jos niitä ei voida yksinkertaistaa ja meillä on riittävät välineet, joiden avulla voidaan mitata, miten taataan kaikki ne sosiaali- ja työmarkkinanäkökohdat, samoin kuin ympäristönäkökohdat, jotka ovat näissä sopimuksissa, joiden avulla voidaan edistää työllisyyttä ja parantaa kansalaisten työolosuhteita ja myös mahdollisuutta, että tekoyritykset, kansainvälistyvät. Siinä mielessä meillä on erityiset indikaattorit, arviointiindikaattoria. Minun mielestäni on tärkeää, että komissio voisi esitellä vuosikertomuksen parlamentille siitä, millä tavoin näiden arvioiden kehitys menee eteenpäin. Ja sitten tämän jälkeen katsotaan, millaista kaukopolitiikkaa saadaan aikaan ja mitkä ovat sen kulmakivet. Ja siitä syystä pyytäisin tukea 194 eh, tarkistukselle. Eh, ja lisäksi on tärkeää, että otetaan mukaan eh, sopeutusrahaston uudistus tähän. on aivan totta, että globalisaatio siinä joudutaan sulkemaan tiettyjä yrityksiä, koska siirretään nämä valmistusta muualle, koska siitä on enemmän hyötyä yrityksille, mutta ei tietenkään työntekijöille. Ja tässä eh, mielessä tuen sitä, että äh, siinä lasketaan kynnystä tämän rahaston osalta, jotta pk-yritykset voivat osallistua myös, koska usein ne joutuvat eniten kärsimään globalisaatiosta. Ja 409 tarkistus menee juuri tähän suuntaan. Ja aivan lopuksi haluaisin vielä pyytää, että esittelijä ottaa huomioon 260 tarkistuksen. Siinä halutaan painottaa enemmän kauppa- ja taloussuhteita Euroopan ja latinalaisen Amerikan välillä. Niinpä on tärkeää, että mahdollisimman nopeasti saadaan aikaan Mercosur-sopimus ja uudistetaan sopimukset Chile ja Meksikon kanssa. Minä luotan tässä yhteydessä täysin varjoesittelijäämme ja toivon, että otetaan huomioon nämä tarkistukset. Madame Sanis. Kiitoksia. Edustaja De Sarnes. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin tässä ottaa pari asiaa esille. Kyse on todellakin tärkeistä asioista tässä mietinnössä. Siltä ainakin vaikuttaa mielestäni kaupan ei pitäisi olla itseisarvo, mutta se on hieno asia, mutta se on väline, sen pitäisi olla itseisarvo. Ja usein ajatellaan myöskin kun ajatellaan kehittyviä maita, niin emme ajattele tuota vapaakauppaa niinkään. Ja meidän pitää saada aikaisiksi koherenssia eri poliitikkojen välillä, ja tätä usein Euroopan unionissa ei ole, koska ei ole olemassa minkäännäköistä yhteistä visiota, sellaista, mikä voitaisiin myöskin selittää ja mikä olisi ymmärrettävissä. No sitten tietysti avoimuus, myöskin keskustellaan demokratiasta, ja myöskin tässä suuren yleisön mielipide heijastelee tätä ja tämä on äärimmäisen tärkeä asia ja usein sitä ei ole. Ja sitten, puhun nyt nopeasti, tämä on mielestäni tärkeä. Tässä pitää myöskin vaikutusten arviointia vahvistaa, mitä komissio tekee, se, että nämä olisivat tarkempia, selkeämpiä ja paremmin tehtyjä on tärkeää myöskin ottaa huomioon, että on olemassa tiettyjä arkaluonteisia tuotteita, joita täytyy suojella, koska on olemassa tällaisia arkaluontoisia sektoreita, joita täytyy suojella. Ajattelen esimerkiksi tässä maataloutta, ajattelen myöskin tässä audiovisuaalisia palveluja ja kulttuuria. Nämä ovat sellaisia sektoreita, joita ei ole tässä otettu huomioon. Ja sitten viimeinen asia. Olen myöskin tehnyt tarkistuksia muiden kollegoiden kanssa. Me kaikki haluamme tätä, mutta tämä on toistuvaa. Haluamme myöskin vahvistaa näitä välineitä, kauppavälineitä ja tämä on todella, suojavälineitä ja tämä on todellakin tärkeä asia. Daniel, oletko nyt valmis? Niin, hyvät kollegat. Tämän päivän keskustelun jälkeen haluaisin vielä kerran korostaa yhtä asiaa minun ryhmäni kannalta – kauppa selkeillä säännöillä on hyvä asia. Jos ajatellaan tavarat tarjotaan kaupoissamme, se on hyväksi kuluttajalle. Ja jos ajatellaan mahdollisuuksia yrityksille globaaleilla markkinoilla, se on hyväksi työntekijöille. Ja jos ajatellaan että Afrikassa ja Aasiassa, voi todeta, että ne, jotka ovat mukana kaupassa maailmanlaajuisesti, syntyy silloin myöskin hyvinvointia ja kehitystä. Ja eikä ole mikään ihme se, että on selkeä yhteys sen välillä, minkälaista hyvinvointi jossakin maassa ja miten hyvin maa on osallisena kansainvälisissä kaupan viroissa. olen kansanpuolueen taholta sen takana, että tätä monenkeskistä lähtökohtaa edelleenkin vahvistetaan, kuten Israel vaatii kahdelliset sopimukset ovat vain toiseksi paras vaihtoehto. Tällä hetkellä niitä on käytettävä, mutta toivoisin, että Euroopan komissio ripeästi neuvottelisi, silloin kun tällaisia on, että nopeasti käännettäisiin ja että voisimme nopeasti tutkia ja ratifioida nuo sopimukset, koska muuten voisi jättää työn sikseen. Ajatellen nyt esimerkiksi sopimuksia Vietnamin ja Ecuadorin kanssa ja Kanadan ja Yhdysvaltojen kanssa. Neuvotteluja pitäisi toteuttaa nopeasti ja myöskin nopeasti, nopeasti hoitaa ratifiointi. Toivon, että me enemmän puhuisimme sen puolesta myös, että haluamme tiedottaa väestöä tilanteesta, koska tilanne on nyt sellainen Euroopan unionissa, että kansalaiset ovat kiinnostuneita kaupasopimuksista. Minun mielestäni on nähtävissä se, että on paljon kyseenalaista tietoa liikkeellä ja toivon, että yhdessä toimisi sen puolesta, että väestö saisi todellista tietoa siitä, mistä on kysymys, mistä ei ole kysymys. Pitäisi käyttää mahdollisuuksia, kun puhutaan julkisista palveluista, yleisöllisistä palveluista, jotta voidaan valvata markkinoita, mutta ei ole mikään pakko sen suhteen, mitä pitäisi yksityistä tai mitä itse saadaan hoitaa, kun ajattelemme tulleja, kun on kysymys kauppasopimuksista, joissa pyritään poistamaan huonoja puolia, joita on joidenkin kauppasopimusten vuoksi. Esimerkiksi tässä voisimme ottaa vaikkapa Yhdysvallat, joka on tehnyt Tyynenmeren sopimuksen kaupankäynnistä, jos on vaikkapa autoteollisuutta ja meidän kuormateollisuuttamme, joka yhtäkkiä kohtaa Yhdysvalloissa tiukemman kilpailun kuin tulevaisuudessa tullit japanilaisilta autotuotteilta katoavat ja niitä kuitenkin, ja kuitenkin eurooppalaiset on valmistajat ovat maksamaan korkeita tulleja. Kysymys on vaarasta, joka koskee työntekijöitä, koska jokainen auto, lisä, joka Japanista joka Japanissa valmistettu ja myydään Yhdysvalloissa on auto, joka ei ole Euroopasta lähtöisiä ja tätä kautta menetään mahdollisuuksia. Esittelijä on tehnyt hyvän mietintöluonnoksen. Minusta suurin osa sisällöstä on tasapainoista. Olemme tehneet nyt monta sataa tarkistusta ja lähipäivinä on kysymys siitä, että löydetään kompromisseja. Siksi pyytäisikin, että pyrkisimme huolehtimaan siitä, että me nyt keskity liikaa pikkukohtiin, pikkuasioihin niin, että tekstistä ei tule sellaista, sitä voidaan lukea, vaan että keskitymme olennaisiin kysymyksiin. Ja meidän olisi pidettävä kiinni siitä, mitä esittelijä on ehdottanut. Haluaisin tukea tätä. Teksti on tasapainoinen ja hyvä. Ja toivon, että kompromissien myötä emme sitten heikennä tai vesitä tai jotakin kohtaa että niitä epäselviksi, epäselviksi asioita, jotka on muotoiltu sangen selvästi tällä hetkellä ja odotan mielenkiinnolla keskusteluja, jotka ovat tulossa. Kiitoksia, Christopher. Thank you very much. Kiitos, puheenjohtaja. Neljä hyvin nopeaa kommenttia. Haluaisin puhua nyt siitä, mistä Daniel jo tuossa mainitsi. Vapaa vapakauppaneuvottelut Euroopan unionin kanssa kestävät aivan liian kauan. Tästä on tulossa todellinen ongelma koska sidosryhmät eivät, eivät tässä pysy mukana, eivätkä myöskään kauppakumppanit. Miten pitkään Kanadan kanssa on mennyt? Seitsemän vuotta noin. Ja jos nyt sitten uskomme puhemies Schulzia, jos nyt luin raportit oikein liittyen hänen Kanadan vierailuunsa, niin nyt sitten tänä vuonna tai ensi vuonna viimeistään pitäisi tässä päästä eteenpäin. Ja Singaporen kanssa yhdeksän vuotta meillä ei ole hajuakaan, miten nyt tässä pidämme kiinni sitoumuksistamme. Ja sitten Yhdysvallat, 2014 tuli 2015, sitten 2016 ja no ehkäpä nyt realistisesti voidaan ajatella, että 2018 tämä kestää aivan liian kauan. Komission täytyy pohtia näitä toimia ja sitä, miten näistä neuvotteluista saataisiin hiukan nopeammat. Tämä oli ensimmäinen asia. Sitten toinen asia. Me solmimme entistä enemmän vapaakauppasopimuksia ja me lähdemme mukaan kovin moneen asiaan. Meitä tästä jo varoitettiin. Varsinkin kun ajatellaan näitä maailmanlaajuisia jakeluketjuja, kyllä tässä on sitoumus kun pyritään näitä alkuperäsääntöjä uudistamaan. Mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että tämä valiokunta seuraa kyseistä työtä, eikä sitä jätetä ainoastaan mukavaksi virkkeeksi sopimukseen, vaan tätä täytyy seurata. Ja tämä on seurausta näistä vapaakauppasopimuksista ja meidän tulisi keskustella enemmän komission kanssa, miten näitä alkuperä maasääntöjä halutaan uudistaa. No sitten kolmanneksi haluaisin puhua sitä, että me kävimme suurta keskustelua noin puolitoista vuotta sitten sijoittajan suojasta ja niin poispäin. Ja nyt meillä on tämä uusi malli, BIT, ja on tärkeää, että komissio on ja on tässä pyrkinyt, että ollaan pyritty työstämään tätä, koska jos nyt tästä on tarkoitus saada uusi malli, niin olen hiukan huolissani joistakin asioista, mutta jos me yritämme tämän uuden mallin saada käyttöön, meidän täytyy neuvotella myöskin investoinnista kumppaneidemme kanssa. Emme saa jäädä jumiin Yhdysvaltojen tai Kanadan kanssa. No ehkä me voimme pakottaa Singaporen hyväksymään tämän, vaikka tämä on hiukan hankala asia. Mutta meidän pitäisi puhua tästä Merkosurin kontekstissa ja katsoa myöskin aikaisempia vapaakauppasopimuksia, missä meillä ei ole tätä investointia. Miten me voisimme käyttää tätä, jos on mielestämme hyvä malli, joka voisi toimia pohjana uudelle kansainväliselle järjestelmälle? Komission täytyy tässä aloittaa uudet neuvottelut liittyen näihin investointeihin. No sitten viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, monet puhuivat näistä kaupan suojavälineistä ja tämä nyt on toivottavasti asia, joka saadaan hoidetuksi nyt neuvoston uudessa ilmapiirissä. On tärkeää, että myöskin olemme realisteja, kun puhumme näistä kauppasuhteista Kiinan kanssa seuraavina vuosina tai ainakin ensi vuonna. Me haluamme uudistuksia, mutta todennäköisyys siitä, että saadaan sellainen tulos, että tämä valiokunta tai suurin osa Euroopan unionista on sitä mieltä, että se on hyvä, mitä tulee markkinatalousasemaan ja näihin kaupan, kaupan suojavälineisiin. Että, ja kun ajatellaan sitten, että Kiina sitten tulkitsee tätä itse ja että voitaisiin tehdä tämä ennen joulukuun 11, niin tässä on kyllä aika vähän aikaa. Ja ja tässä mahdollisesti kyllä sitten ennen sitä joudutaan melko hankalan tilanteeseen Kiinan kanssa. Ja meillähän oli myöskin konflikti Venäjän kanssa, niin ja kun tämä tiedetään, niin ehkäpä komission pitäisi nyt jo hiukan pohtia tätä. Totta kai tulisi pyrkiä siihen, että se voidaan estää. Mutta kun nyt katsotaan sitä, mikä tilanne on, se, että olisi jonkinnäköinen strategia miten tätä asiaa voidaan hoideta joulukuun 12 jälkeen, jos emme onnistu sopimaan jotain, jota kaikki pitäisivät aivan loistavana ja mitä kiinalaiset odottavat meiltä, niin mm, nämä ovat ne neljä asiaa, jotka nyt halusin tässä ottaa esille. Merci, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin käynnistää uudestaan keskustelut tässä, koska mielenkiintoisia kannanottoja täällä Ensinnäkin Rova Sarneesille sanoisin, että tämä on kansainvälisen kaupan valiokunta ja se on enemmänkin väline kuin tavoite. Sanoisin, että tässä valiokunnassa haluamme vapaata kauppaa, vapaata vaihtoa Euroopan unionin toimintaan ja siinä halutaan poistaa tulliesteet sanoisin teille, te e, tuette Tunisiaa e, joka tavalla ja tällä hetkellä italialaisen oliiviöljyn tuottajat e, haluaisivat tosiaankin tämän vapaakaupan. Ja olen samaa mieltä Rova Redingin kanssa. Hän sanoi, että täytyy olla geopoliittiset säännöt. On aivan totta. Ja minun mielestäni tämä keskustelu on hiukan vääristynyt, koska meidän pitää katsoa, että mitä on tullut näistä valtioiden suvereenisuussäännöistä tässä vaiheessa jäsenvaltiot ovat antaneet komissiolle valtuutuksen neuvotella vapaakaupasta, mutta siitä huolimatta tällä hetkellä eurooppalaisten valtioiden edut ovat kaikki eh, erilaisia keskenään, joten minulla on sellainen vaikutelma, että tässä nyt ovat eh, silmät kiinni. Täytyy katsoa nykypäivän eh, maataloutta, esimerkiksi suojatut maantieteelliset merkinnät on sellaisia maita, jotka vievät, jotka tuovat, ja maat ovat ovat hyvin epätasa-arvoisia ja epätasa-arvoisessa asemassa myös. Minun mielestäni tällä hetkellä on hyvin vaikea löytää konsensusta niin, että saataisiin aikaan kattavaa politiikkaa vapaakauppasopimusten alalla. Lopuksi sanoisin vielä, että vaikutukset näkyvät tällä hetkellä selvästi. Kukaan ei ole puhunut vaikutuksista tänään valitettavasti ja nämä vapaakauppa sopimukset, nämä uudet strategiat, mitä nämä tarkoittavat. että Euroalue on tällä hetkellä se alue, jossa on kaikista heikoin kasvuprosentti maailmassa. Ja sitten toisaalta taas euroalue on alue, jossa on eniten työttömyyttä. Ja jos ei tätä pidä mielessä, niin tällä hetkellä lasku on kova ja se kasvaa vain. Ja tässä Euroopan kansat, mm, eurooppalaiset kansalaiset eivät enää luota meihin. Jos annetaan neuvottelumandaatti komissiolle, jatketaanko edelleen siinä, ettei enää haluta ottaa mukaan tähän muita maita? Kiitos. Oui, euh, monsieur le Président, juste quelques... Niin, puheenjohtaja, muutama asia vielä tässä niin vastaan nyt siihen, mitä tässä sanottiin, eli nämä negatiiviset asiat, jotka liittyvät vapaakauppasopimuksiin, niin sopimus, joka on allekirjoitettu noin kolme vuotta sitten, jos muistan oikein, Etelä-Korean kanssa, niin silloin kuultiin sellaisia äänenpainoja, että nyt tässä autosektori tulee kärsimään – ja nyt havaitaan, että kun ne äh, on neuvoteltu hyvin sopimuksesta, niin sitten saadaan äh, hyvä sopimus molemmille osapuolille kolmen vuoden aikana. Tulokset eivät ole ainoastaan ihan hyvät, vaan äh, oikeastaan erinomaiset, mitä tulee kauppataseeseen. No sitten yksi asia. Aikaisemmin de Gucht, kun oli komissaari, niin totesin, niin hän totesi, että on hyvä allekirjoittaa sopimus, mutta on parempi, jos sitä kunnioitetaan. Eli pitäisi tässä myöskin vahvistaa näitä kaupan suojatoimia, se on tärkeää, eli pitäisi olla, olla sellaisia välineitä, joita voidaan valvoa ja että voitaisiin käyttää nopeammin näitä välineitä, kun havaitaan, että esimerkiksi amerikkalaiset ovat reagoineet erittäin nopeasti esimerkiksi teräkke, teräkseen. Parin kuukauden puitteissa meillä se on kestänyt yhdeksän kuukautta. Ja sitten myöskin tärkeä asia on Viime perjantaina oli kokous, jossa oli 12 jäsenvaltiota, jotka vastustavat tätä oikeutta koska esimerkiksi amerikkalaiset ovat 200 prosenttia verottaneet, verottaneet terästä ja tässä nyt ikään kuin ei ollut tuollaista rangaistusarvoa, eli usein tässä nyt ihmiset esimerkiksi tekevät petoksen, koska he sitten eivät joudu maksamaan yhtä paljon, joten tässä nyt Eurooppa, se, sen ei pidä olla naivi, vaan sitä pitäisi kunnioittaa, sen pitäisi saada kunnioittamaan itseään. Ja olen samaa mieltä siitä, mitä sanottiin, sanottiin maataloussektorista, niin siitä ei pitäisi tulla tällainen sopeutusväline, esimerkiksi ajatellen nyt merkosuria, ja kun nyt esimerkiksi on allekirjoitettu näitä sopimuksia, niin sitten ei tiedetä yhtään, miten tämä globaalisti toimii. Ja sen pitäisi olla sopusoinnussa tiettyjen maataloussektoreiden kanssa ja varsinkin sellaisten sektoreiden kanssa, jotka saattavat kadota. No niin, kiitoksia puheenjohtaja. Tässä nämä asiat, jotka halusin ottaa esiin. Kiitos paljon. Ja nyt komissio herra Volbracht, yksikön päällikkö. Kiitos, hyvät jäsenet. Rova Pekinin mietinnöstä tässä käydään keskustelua, mutta tästä muutaman lyhyen kommentin. Ensinnäkin, mitä herra Kaspari sanoi, on aina mukava kuulla, että kauppa on hyväksi kasvulle ja kuluttajille. Se on tämän lähestymistavan ytimessä, jonka komissio on omakseen jo erinäisten vuosikymmenien ajan. Toiseksi, mitä tulee herran Martinin kommentteihin, jotka liittyvät Kiinan markkinatalousasemaan, ne ovat todella hyviä kommentteja. Kysymys on keskustelusta, jota käydään poliittisella tasolla, tällä viikolla korkeimmalla tasolla, joten jätän keskustelun jatkettavaksi sitten siellä. David Martin käsitteli myös sitä, miten tärkeää on panna toimeen sopimuksia. Tässä haluaisin sitä kolmennen kommentin, josta myös herra Takkula puhui, joka puhui resursseista. Ja kaupan pääosastolla ajatellen monia kauppaneuvotteluja, jotka, jotka täällä mainittiin, meillä todellakin on tarvetta saada mahdollisimman paljon kollegoja käyttöömme, mutta tästä sanoisin myöskin, mitä tulee uudelleen tarkasteluun, olemattomassa käyttöön järjestelmä, jossa vuosittain raportoidaan – siitä, mikä on tilanne vapakauppasopimusten osalta. Tällaisia tulee ensi vuonna. Ja tämä varmasti täydentää sitä, mitä olemme suunnittelemassa ensi vuoden jälkipuolelle tällaista foorumia. Ja tiedän, että on kompromissitarkistus käynnissä tämän, tekellä tämän osalta. Se vielä muutamia lyhyitä kommentteja. Arvo McClarkin puhui biologisesta monimuotoisuudesta otamme tämän huomioon. Robert Redding, herra Takkula mainitsevat myös sen, miten tärkeää ovat digitaal- on digitalisoituminen ja puhuivat myöskin post Nairobin jälkeisestä agendasta, joka menee eteenpäin VTOssa ja siinä digitalisoituminen on yksi tärkeä kysymys, josta keskustellaan. Ja herra Scholz ja herra Sargentini mainitsivat sukupuolikysymykset, vapaakaupan, eettisen kaupan, reilun kaupan. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka ovat mukana tässä strategiassa – ajatuksessa Trade for All, kauppa kaikille, siinä on tarkoitus kattaa kaikki nämä kysymykset ja, ja korostaa myöskin tätä puolta asioista perinteisten asioiden ohessa. Kiitos puheenjohtaja. Ja esittelijä. Eh, grazie Presidente, grazie anche a... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän jälleen kerran kollegoita tästä erittäin rakentavasta mielipiteiden vaihdosta. No monet asiat, jotka tänään mainittiin, on mielestäni jo otettu huomioon, mutta tässä nyt haluaisin tässä yhteydessä kiittää varjoisetyötä, mutta kyllä tässä oli mukava kuulla muitakin kollegoja. Ja nyt käännyn erityisesti näiden kollegojen puoleen, koska en voi heidän kanssaan keskustella varjoesittelyiden kokouksen puitteissa. Toistan vielä. Mielestäni monet asiat, joita tässä juuri otettiin esille, on otettu jo huomioon. Edustaja Reding äh, puhui, ja olen samaa mieltä monista asioista, jotka hän mainitsi. Mitä tulee mandaattiin, no, se on kompromississa 13, ja kompromissit muuten jaettiin tänään. Tästä syystä äh, varmastikaan monet eivät ole vielä niitä nähneet. Ja sitten haluaisin myöskin tässä olla yhtä mieltä edustaja Rodriguezin kanssa. Me olemme monet asiat ottaneet jo huomioon, myöskin se kohta, joka oli erityisen tärkeä kollega Scholzille. Puhun tässä nyt kompromissi 12. No sitten kompromissi 21 se sisältää tarkistuksen liittyen Merkosuriin. No sitten kollega Dessarnes, niin mekin olemme sitä mieltä, että kauppa on väline eikä mikään itse tarkoitus. Tämä on jopa tämän luonnoksen ensimmäinen kohta. Ja mitä sitten tulee audiovisuaaliseen puoleen, niin tulemme varmastikin työskentelemään valiokunnan kanssa, joka on siitä vastuusta. No lyhyesti, pyrimme ottamaan kaikki ajatukset huomioon, joita nyt olemme kuulleet, ja toistan vielä, että tuen sitä, mitä Daniel Gaspari totesi, nimittäin se, että mietin, mietintö pitää olla muotoilultaan mahdollisimman selkeä, yksinkertainen, sen täytyy keskittyä tärkeisiin seikkoihin – jotta saadaan aikaiseksi mahdollisimman selkeä komission viesti. No, tie ei ole enää kovinkaan pitkä. Meillä on hiukan aikaa, mutta mielestäni olemme kyllä oikealla tiellä tässä. Kiitoksia paljon. Äänestys toimitetaan 15.16. kesäkuuta. Valiokunnat, jotkin valiokunnat tulevat myöskin toimittamaan lausunnon. Ja esittelijä ja varjoesittelijät. Äh, no heillä on paljon aikaa tässä vielä näihin kompromissitarkistuksiin. No niin, kiitoksia. Seuraavat kohdat sitten ovat kohdat 7 ja 8. Kyseessä on yhteiskeskustelu äh, Iranin tilanteesta ydinsopimuksen jälkeen. Ja sitten suullinen kysymys Yhdysvaltain pakotteiden vaikutukset unionin taloudelliseen toimintaan Iranissa. No, ikävä kyllä, esittelijämme edustaja Saakke ei nyt pääse paikalle, mutta hänellä on korvaa ja edustaja Takkula, anna nyt hänelle puheenvuoron. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, sanoin jo, että minä puhun Alden esittelijä tai valmistelija Saaken puolesta. Valitettavasti hän ei päässyt tänne paikalle tänään. Tämä lausunto AFETin mietintöön. Siinä käsitellään kauppanäkökohtia, jotka liittyvät EUn Iranin strategian ydinsopimuksen jälkeen. Se allekirjoitettiin viime vuonna. Osana ydinsopimusta EU ja Yhdysvallat sitoutuivat poistamaan kaikki ydin mm, pakotteet, jotka ja sitten avaavat markkinat eurooppalaisille yrityksille. Nyt vuodet Iran on ollut eristyksissä ja sen talous on tilanteessa, jossa tarvitaan investointeja ja siellä on aika koulutettu väestö, joten se tarjoaa hyvät markkinat eurooppalaisille tuotteille. Ja tässä lausunnossa haluamme tehdä selväksi, että läheiset kauppasuhteet EUn ja Iranin välillä, ne kulkevat rinta rinnan siinä mielessä, että parannetaan ihmisoikeustilannetta ja perusoikeuksia ja vapauksia Iranissa. EUn pitää käyttää omaa, omaa asemaansa, jotta otetaan huomioon ehdollisuus ja parannetaan Iranin väestön mahdollisuuksia sekä online että offline vähemmistöt, eli naiset, heillä pitää olla mahdollisuus vapaisiin tasapuolisiin vaaleihin. Tästä, tämä siis esimerkkinä. Lisäksi painotamme sitä, miten tärkeää on torjua korruptiota ja sitä, että saadaan aidosti yksityinen sektori kehitettyä. Nyt viime vuosikymmenien tilanne on sellainen ollut, että on vaikea kehittää liiketoimintaa Iranin kanssa. Lopuksi pyydämme, että komissio tarkastelisi mahdollisuuksia käynnistää uudestaan Iranin liittymisneuvottelut maailmankauppajärjestöön. Tällä tavoin saataisiin aikaan puitteet siihen, että siellä olisi turvallisemmat järjestelmät, jotka perustuvat kansainvälisiin sääntöihin. Tässä siis varjoesittelijän puolesta. Thanks a lot. Paljon kiitoksia. Ensiksi edustaja Proust. Oui, monsieur le président, euh, euh, merci. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää kovasti Ähm, esittelijää äh, tästä tai valmistelijaa tästä lausunnosta ja se on erittäin tasapainoinen. Äh, siinä otetaan esiin aiheita, joita on aliarvioitu tähän mennessä, mutta ne ovat kuitenkin tärkeitä aiheita. Äh, sitä, että tarvitaan infrastruktuuria, koska tavoitteet Ähm, tarkoittavat tiettyä potentiaalia myös markkinamielessä ja kaupamielessä. Äh, tässä puhutaan kauppasuhteista, mutta tässä valmistelija on hyvin älykkäästi ottanut esiin myös ihmisoikeuskysymykset, joka on ehdoton edellytys äh, tietenkin, jos halutaan jotakin saada aikaan. Näin kaikki ovat sanoneet ja näin voidaan sanoa, koska aikaisemmin jo Iranille on, Iran on ollut valtava markkina mahdollinen markkina meidän yrityksillemme ja tällä tavoin mm, voitaisiin saada aikaan äh, kulttuuri- ja diplomaattivaihtoa myös, äh, jotta voitaisiin tehokkaasti toimia tämän tyyppisen maan kanssa. Meidän yrityksemme tarvitsevat varmuutta. Tässä on esitetty myös suullinen kysymys, josta keskustellaan myös. Nyt puhutaan äh, pk-yritysten epävarmuudesta, koska tässä ekstra, ekstraterritoriaaliset vaikutukset Yhdysvaltain osalta ovat nähtävissä ja näin tulee maksuvaikeuksia. Suhteet Iranin kanssa, niiden pitää olla luottamukselliset suhteet tällä alueella. Itse olin viikonloppuna Katarissa ja Kyse, siellä käsiteltiin terrorismiongelmia, mutta myös taloudellisen varmuuden ongelmia. Niinpä Iranin kanssa suhteiden avaaminen, se tietenkin liittyy myös Katariin ja Saudi-Arabiaan. Ja kun katsotaan nyt, minkälaisia ongelmia on maksuasioissa ja transaktioissa, niin jos tässä lähdetään sitten pankkiireiksi, niin eh, silloin eh, valitaan myös asiakkaat ehkä. Ja jälleen kerran haluaisin eh, kiittää erittäin laadukkaasta työstä tässä lausunnossa ja totta kai EPP suhtautuu hyvin rakentavasti tähän lausuntoon. Merci Paljon kiitoksia, Viktor. Thank you very much, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin aloittaa kiittämällä esittelijää hyvin myönteisestä ja hyvin valmistelusta luonnoksesta. Tulokset sopimuksesta Iranin kanssa ja Ravimona ovat tahoiset meille ja koko maailmalle. Varmasti kaikki hyväksy, hyödymme siitä, että Iranista tulee vastuullinen kansainvälisen yhteisön jäsen, niin että voidaan helpottaa rauhaa ja turvallisuutta lähi -idässä. Jos näin käy, jos Iran toimii sopimuksen mukaisesti ja jos Iran toimii hyvän tahdon mukaisesti sisällön toteuttamisessa, Eurooppa, Euroopan unionissa kiinnostus on suurta Irania kohtaan, ajatellaanpa niitä korkeita, korkeita valtuuskuntia, jotka käyvät Iranissa, tai ovat käyneet Iranissa, Teheranissa viime päin kuukausina. Eurooppalaiset yritykset voivat myös hyötyä, jos strategiset asiakirjat, jotka jotka liittyvät suhteisiin Iranin kanssa, pannaan asianmukaisesti toimia, mutta tässä minä muistutan, että on tarvita koordinointiin. On tar- koordinoitava politiikkaa Iranin suuntaan. Ajattelen myöskin ulko, ulkois, ulkoasioiden turvallisuuspolitiikan ja kaupan ö, sitoumuksia. Tämä ei voi olla mitään kapea-alaista lähestymistapaa, koska muuten hukataan suhteiden merkitys Iranin kanssa. Meidän on pidettävä kiinni sitoumuksistamme, vaikka meidän on vahvistettava se, varmistettava sekin, että Iran kunnioittaa sitoumuksiaan. Kysymys on kaksisuuntaisesta lähestymistavasta, jossa Iran täytyy esittäjän mainitsemalla tavalla ottaa huomioon ihmisoikeudet. Ihmisoikeudesta pitäisi keskustella joka kerta Iranin kanssa. Toinen tärkeä asia, joka on mainittu, samat mainit aiemmatkin puhujat, on se, että meidän pitää kiinnittää huomiota alueelliseen ulottuvuuteen mutkikkaissa suhteissamme Iranin kanssa. Tässä pitäisi olla myönteistä kehitystä, mutta jos on liikaa kahdenvälisyyttä suhteessamme Iraniin, otamme riskin siitä, että suhteet eräisiin muihin alueellisiin toimijoihin heikkenevät, joko muslimimaailmasta tai muualtakin. Meidän on kiinnittävä huomiota tähän todella mutkikkaaseen todellisuuteen, jotta voimme todella saada hyötyä. Iranin yhteiskunnassa on suuria odotuksia sopimuksen toimeenpanon ja sen tulosten osalta ja myöskin kauppapolitiikan osalta. Ja kun ajatellaan Euroopan kauppapolitiikan intressejä, mutta ajattelen myöskin sitä, että pyritään parantamaan elintasoa ja saman parempaa hallintoa Iranissa. Kysymys on pelkästään siitä, että raha puhuisi, kun on kysymys suhteista Iraniin, vaan myöskin se, että on molemminpuolisia keskinäisiä hyötyjä. Se, että pyritään samaan aikaan kauppaa ja investointeja lisää Iranin kanssa ja yleisestikin, sillä tavalla voidaan saada lisää vauhtia Iranin taloudelle – niin että Iran jälleen saa yhteyden maailmaan yleisesti ja hyötyy omista valtaisista resursseistaan lähtien liikkeelle energiasta. Tässä kuitenkin on kiinnitettävä huomiota myös korruptioon, on pyritettävä saada aika, saamaan aikaan uskottava pankkijärjestelmä, mukaan luottuna riippumaton keskuspankki, ja että voidaan saada aikaan myöskin sijoitetun pääoman suoja ja myöskin tekijänoikeuksien suoja – ja että saadaan aikaan ylipäätään lisää avoimuutta. Yksi tärkeä kysymys, joka minusta pitäisi ottaa esille, on se, että selkeästi puhutaan energiakysymyksistä Iranin kanssa pitäen mielessä, että meillä on energiaunioni, jonka yksi avainkysymys on se, että tarvitaan sitä, että vähennetään riippuvuutta yhdestä toimittajasta, ja jossa puhutaan siitä, että on löydettävä vaihtoehtoisia lähteitä ja vaihtoehtoisia reittejä energialle. Iranista voisi tulla yksi mahdollinen kumppani, jotta saataisiin aika enemmän ennustettavuutta Iranin käyttäytymiseen. Euroopan tulisi harjoittaa yhteistyötä maan kanssa auttaakseen integraatioprosessia, jossa Iran tulisi osaksi maailman kauppajärjestöä. Mitä tulee itse sanktioihin, tästä ryhmäni on yhtä mieltä. Meidän pitäisi keskustella yhdistyneiden kansakuntien kanssa ja huolehtia siitä jäljellä olevat sanktiot, joita Yhdysvalloilla on, eivät aseta lisäongelmia Euroopan yrityksille niin, että ne estäisivät sopimuksia, joissa käytettäisiin amerikkalaisia rahalaitoksia. Tämän asia pitää ottaa esille. Ryhmäni tukee siksi suullista kysymystä, joka on osoitettu komissiolle. Kiitos. Odotamme tietysti mielenkiintoista kiinnolla sitä, että saadaan työ loppuun, niin saadaan aikaan tasapainoinen ja käytännönläheinen mietintö. Emma, Emma ECRn puolesta. Kiitos korvaan äh, esittelijä Bannemania nyt iltapäivällä. No ECR-ryhmä on samaa mieltä useimmista äh, kohdista äh, liittyen tähän aiheeseen, varsinkin mitä tulee tuohon potentiaalin avata uranimarkkinat, Iranin markkinat Euroopan yrityksille ja myöskin korostaa muita keskusteluja, joita täytyy käydä ihmisoikeusrikkomuksista. Mutta kohta kahdeksan EICRlle ei sisällä tulkintaa siitä, että muita pakotekysymyksiä, jotka liittyvät esimerkiksi terrorismiin ja näihin ballistisiin aseisiin pitäisi jättää pois. Ja meillä on myöskin suullinen kysymys tähän liittyen, joten meidän täytyy todellakin ottaa huomioon tämä asia ennen kuin asiasta äänestetään. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Buhne. Vielen dank. Kiitos. No, meillä on nyt Iranissa tilanne, jossa kansalaiset ovat mukana muutoksessa – ja muutos on tapahtunut suuntaan poispäin heidän huonosta tilanteesta. Ja mielestäni paras tapa ottaa tämä huomioon ei ole se, että ollaan konfrontaatiossa Iranin hallituksen suhteen ja että sormella nyt sitten osoitetaan korruptiota ja muuta vastaavaa, vaan että pyrimme Iranin hallituksen kanssa keskustelemaan samalla tasolla. Ja tästä syystä olen erittäin kiitollinen tästä ensimmäisestä luonnoksesta edustaja Schaakelle. Tässä on hyvin paljon tärkeitä asioita, jotka meidän todellakin tulisi ottaa huomioon. Toistan vielä, me eurooppalaisina, meillä ei ole mitään syytä tässä olla moralisteja. Meidän pitäisi tässä ajatella omia ongelmiamme, varsinkin mitä tulee korruptioon, Esimerkiksi kun ajatellaan Panamaa ja muuta, ei tämä toimi hyvin, jos me olemme ne, ne ihmiset, jotka osoittavat toisia sormella. Haluaisin vielä korostaa, tämähän on jo todettukin, että monet pakot tavoitteet ovat vielä voimassa, mutta kun näihin ydinohjelmaan liittyvät ja näiden poistaminen sinällään ei vielä vaikuta ihmisoikeuksien tilanteen parantamiseen. E3 plus 3 sopimuksen jälkeen pakotteiden poistaminen eh, ydinohjelmaan kohtaan, eh, sitä ei voida liittää mihinkään muuhun, mutta näiden muiden pakotteiden kohdalla meillä on kyllä mahdollisuus saavuttaa jotain, jos ne poistetaan. Ja tämä on se vipu, jota meidän tulisi käyttää, eli samalla tasolla, puhutaan samalla tasolla hallituksen kanssa ja yritetään tässä saada aikaiseksi parannuksia kansalaisille. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Borelli. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kun ähm, avattiin taloussuhteet tämän maan kanssa, niin meidän pitää kyllä lähteä tähän myönteisellä mielellä, varsinkin kun puhutaan koko tästä geopoliittisesta alueesta ja meidän valiokuntamme alueesta. Kun katsotaan nyt aivan yleisesti, tässä haluaisin kiittää valmistelijaa. Tämä on todellakin yhteistoimintaa ja meidän täytyy vahvistaa ajatusta siitä, että meillä on poliittinen ja strateginen lähestymistapa koko tälle alueelle. Ja tärkeää on myös se, että me emme rajoitu pelkästään tietyille talouden aloille, vaan on tärkeää, että edelleenkin edistämme omia arvojamme, jotka tulevat esiin ihmisoikeusjulistuksessa. Haluamme suhtautua myös yhteistyöhaluisesti niin, että meillä on uskottavaa kauppapolitiikkaa ja meillä on vankka pohja sitä varten. Nyt olisi hyödyksi, että otetaan esiin suoraan yhdistyneille yhdistyneille YKlle, e, että varmistumme nyt siitä, että meidän teollisuutemme pysyvät autonomisina tässäkin asiassa. Voimme tässä mennä vielä eteenpäin. Um, Kiitos. Kiitos kommenteista kaikille. Olen pitkälti niistä yhtä mieltä. Minä sanon, että minua olevat järkyttäneet viimeisimmät Äh, raportit, joita Amnesty National tehdään, jossa sanotaan, että tilanne Iranissa on huonontunut. Ja päätöslauselma ja suullinen kysymys ovat tasapainoisia, mutta minusta kysymys on laajemmasta kokonaisuudesta, miten ulkoiset toimet, miten kauppapolitiikkaa käytetään ihmisoikeuksien edistämiseen kumppanimaissa tai mahdollisissa kumppanimaissa. Ja etenkin Iranin tapauksessa tämä on asia, joka on erityisen huolestuttava. En, se on ainoa maa, jossa enemmän ihmisiä teloitettiin viime vuonna kuin Iranissa oli Kiina, mukaan luettuna lapsia ja nuoria, joita teloitettiin. On huomattavia ongelmia. On ongelmia siinä, että ammattiyhdistysten johtajia pidätetään tai heidän toimintansa häiritään. On ongelmia ilmaisuvapaudessa, järjestäytymisvapaudessa, kokoontumisvapaudessa. Ja tämän täytyy olla ehto kauppasuhteissamme. Se, että räikeästi rikotaan ihmisoikeuksia. Olen siksi ottanut tämän esille, tämän kohdan viisi tässä tekstiluonnoksessa hyvin vakavasti, jossa puhutaan eh, siitä, että puhutaan eh, suhteiden uuden avaamisesta niin, että niihin liittyvät ihmisoikeudet ja perusvapauksien kunnittamiset. Tässä on tiettyä ehdollisuutta, mutta olen huolissani siitä, että viimeisimmässä korkean tason valtuuskunnassa Iraniin on raportoitu tästä käynnistä, että joissakin yhteyksissä ihmisoikeudet syrjättiin, sysättiin sivuun toisten asioiden ollessa tärkeämpiä. Meidän pitää ottaa nämä asiat vakavasti esille keskustelussa kumppaneidemme kanssa, etenkin tässä tapauksessa. Haluaisin tehdä tämän selväksi, mutta olen yhtä mieltä siitä, mitä Viktor sanoi ryhmämme edustajana, mutta siitä huolimatta minusta on tärkeää korostaa näitä asioita. Merci, monsieur président. Kiitoksia puheenjohtaja. Varmasti kaikki olemme samaa mieltä näistä ihmisoikeuskysymyksistä, mutta tosiaan nyt pitää mitata sekin, että nyt kun Iran on mukana tässä pelissä, niin pitää suosia sitä, että edistysmieliset voittaisivat tässä tärkeässä asiassa, joten Yhdysvaltain pakotteet, jos he estävät kaikki talouskehityksen ja investoinnit Iranissa, siinä nämä edistysmieliset ovat halunneet mennä eteenpäin ja valitettavasti tässä tapauksessa äärivoimat ja konservatiivit voittavat ja silloin asiasta tulee hyvin ongelmallinen tästä amerikkalaisten pakotteista, jos iranilaiset tällä tavoin eivät voi hyötyä näistä muutoksista, koska ne ovat hyvin konkreettisia silloin, kun pakotteet poistetaan. Jos iranilaiset eivät näe muutosta hyvin pian, niin on vaikea selittää, että tämä päätös oli poliittisesti hyvä. Niinpä eh, erittäin hankala kysymys, suullinen kysymys tästä mielessä on hyvin tärkeä. Meillä, meidän etumme mukaista on ottaa Iran mukaan tähän peliin ja meidän etumme mukaista on myös se, että edistysmieliset äh, saavat lisää sanavaltaa. Me tarvitsemme Irania, äh, jotta löydämme myös Syyrian tilanteeseen ulospääsytien. Oui, euh, je salue également. Niin, mm, Minäkin tiedän, mitkä ovat Geneven neuvottelujen äh, tulokset äh, Iran, Irania äh, EUn osalta. Siitä huolimatta ähm, kansainvälinen yhteisö pelkää tosiaan näitä vaikutuksia, joita on Yhdysvaltain pakotteilla. Nyt täytyy katsoa, mikä on suurten pankkien tilanne. Ne ovat aivan jäätyneessä tilassa ajatellen Iranin investointeja, koska tämä pätee nimenomaan ihmisoikeuskysymyksissä. Ja yksi kumppani, joka on tässä mukana, Airbus, konserni, koska sillä ei ole enää Eh, mahdollisuutta saada tukea. Ja on nähtävissä, että Iranin osalta on menty paljon eteenpäin, mutta eh, näissä keskusteluissa puuttuvana osapuolena on ollut eh, Venäjä. Ja uskoisin, että se voitaisiin ottaa mukaan tosiaan, koska se on sellainen kumppari, jonka pitäisi olla mukana. Kiitoksia. Niin, edustaja Proust. Niin en ymmärtänyt, että nyt voitaisiin puhua myöskin tuosta suullisesta kysymyksestä. Haluaisin nyt puhua siitä, mistä Maria de Sarnes puhui, että EPP olisi tukenut tätä kysymystä, koska tämä koskettaa sitä todellista ongelman. Niin kuin toisilla alueilla, niin nähdään yhdysvaltalaisten toimet he mielellään ottavat näihin geopoliittisiin kysymyksiin kantaa ja sitten pyrkivät jarruttamaan näitä investointeja. Mutta siis ongelma liittyy siihen, että noudattavatko niitä itse. Ja meidän yrityksillämme on paljon potentiaalia tässä, mutta tähän liittyy kuitenkin luottamusongelma. No mielestäni tässä nyt on kolme ongelmaa. Te totesitte, Eli tämä Yhdysvaltain pakotteiden ekstraterritoriaalinen vaikutus. Mutta tässä mennään paljon pidemmälle, eli mahdollisuudelle tehdä näitä tilisiirtoja euroissa ja esimerkiksi PNB Paribas Ranskassa, niin muistutaisin, että pankkia tässä rankaistiin, koska se teki näitä transaktioita ja kuitenkin tässä puhuttiin 9 miljardista dollarista, eli siis se mitä nyt tapahtuu, eli tässä nyt tässä nyt rikotaan tätä vastaan ja nyt sitten pitäisi nopeasti saada euro näiden kauppasuhteiden keskiöön. Tämä on mielestäni tärkeä asia. Ja sitten kolmas asia, tässä pitäisi analysoida tilannetta samalla tavalla kuin Yhdysvallat. No, ydinohjelma, pakotteet on poistettu, ja Yhdysvallat tässä puhuvat nyt esimerkiksi tästä, näistä ballistista aseista, ja nämä saattaisivat aiheuttaa ongelmia Iranin kanssa. No täytyy kuitenkin tietää ja pohtia sitä, että voidaanko investoida Iraniin, no amerikkalaiset yritykset tämän tekevät, koska tietävät, että, tai tiedetään, että näin tapahtuu ja näin sitten eurooppalaisia kohtaan syrjitään. Eli tilanne on hyvin monimutkainen ja tässä nyt sitten johtopäätös on se, mutta niin kuin täällä monet ovat todenneet, niin EPP todellakin odottaa kiinnostuneita komission vastausta, jotta tässä kysymyksessä päästään eteenpäin. Kiitos ja nyt sitten komissio, edustaja Herra Fini, ulkosuudenhallinnosta saa puheenvuoron. Uh, actually we, we... Kiitoksia kovasti. Minä on, olen Ugo Sorolla, minä olen äh, on päällikkö äh, ja sitten äh, tämä kollegani puuttuu myös äh, suulliseen kysymykseen ja pakotteisiin. Minä puhuisin kokonaistrategiasta Iranin kanssa. Ensinnäkin kiitos tästä mahdollisuudesta keskustella ja kiitos siitä, että tässä on lähdetty aloitteeseen tähän ähm, Iran strategian käsittelyyn me olemme Iranin kanssa suhteissa edenneet ja aivan lyhyesti puhuisin teille meidän strategiastamme ajatellen tulevaisuutta Iranin kanssa. Meillä on kolme pääpilaria siinä. Ensinnäkin täysi täytäntöönpano ydinsopimuksessa ja se oli perustana meille siinä, että pystyimme lähtemään keskusteluun Iranin kanssa. Eli sen täysi täytäntöönpano tarvitaan, jotta prosessi voi mennä eteenpäin. Niin kuin tiedätte, Yhdysvalloilla on tärkeä rooli neuvotteluissa. E, se on siinä myös tärkeässä roolissa täytäntöönpanovaiheessa, koska korkea edustaja on koordinaattorina näissä ryhmissä, jotka ovat äh, katsomassa täytäntöönpanoa. Eli täytäntöönpano on tärkeä ulottuvuus äh, suhteessamme Iraniin. Ja sitten toiseksi uudistetut kahdenväliset äh, sitoumukset. Se oli, onnistui, koska kansainvälinen atomienergiavirasto on vahvistanut, että Iran on sitoutunut sopimukseen ja näin korkea edustaja 16.4. oli kokouksessa ja tässä tilanteessa korkea edustaja otti esiin juuri tämän uuden vaiheen ja odottaa kattavaa vuoropuhelua Eh, Jossa eh, toimitaan yhteistyössä alueilla, joissa on yhteiset edut ja sitten eh, kriittisesti suhtaudutaan niillä alueilla, joissa on vielä erimielisyyksiä, mutta haluamme käynnistää vuoropuhelut eri alueilla aivan ensiksi. Poliittiset kuulemiset, me olemme puhuneet myös siitä, että tarvitaan ihmisoikeusdialogia ja voin tässä vain toistaa se, mitä on sanottu ihmisoikeuksista ja siitä, miten tärkeä asia se on esityslistalla. Me olemme myös päättäneet lähteä talousdialogiin, energiadialogiin, maahanmuuttodialogiin ja mitä tulee tähän valiokuntaan, olemme päättäneet vahvistaa myös kauppa- ja kansainvälisiä siteitämme ja Ensinnäkin äh, siihen liittyy Iranin tulo VTOhon. Eli nämä ovat paljolti äh, meidän toimiemme linjallamme ja tässä pyritään äh, saamaan Iran kansainvälisten sääntöjen piiriin ja myös Iranin taloudelliset mahdollisuudet, markkinamahdollisuudet, ne ovat valtavat. Puhumme tässä Mm, sellaisesta maasta, jossa on äh, maailman toiseksi suurimmat kaasuvarannot äh, ja äh, öljyvarannot ovat merkittävät, mutta esteitäkin on ja niitä on mainittukin korruptio, keskitetty talous, avoimuuden puute ja heikko pankkisektori. Nämä ovat kaikki kysymyksiä, joihin pitää puuttua. Ja sitten kolmas pilari on alueellinen ulottuvuus, jotka, jonka ovat täällä jotkut maininneetkin. Ensinnäkin halutaan rauhanomainen ratkaisu alueen konflikteihin. Ensinnäkin Syyriassa me emme ole täysin samaa mieltä Iranin kanssa alueella tapahtuvista toimista, mutta tässä pyritään löytämään ratkaisuja niihin konflikteihin, joita alueella on. Eli tässä siis pähkinänkuoressa meidän strategiamme ajatellen Irania ja tulevaisuutta. Kun katsotaan positiivisia puolia, niitä on merkittävästi, mutta myös negatiivisia. Kiitos. Mr. Chairman, honorable members, um... Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. Kun ajatellaan tätä USA-pakotteiden ekstraterritoriaalista vaikutusta, niin haluaisin tässä nyt näitä vastata näihin kolmeen kysymykseen, jotka esitettiin. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia. Ja me olemme työstäneet tätä palvelussa jo neuvottelujen aikana. Voisimme pitkään keskustella näistä pakotteiden ekstraterritorialista vaikutuksista, mutta olen hiukan eri mieltä näistä, sillä Yhdysvaltain pakotteet eivät ole ekstraterritoriaalisia, mikäli ne eivät vaikuta Yhdysvaltain järjestelmään, niin niillä ei ole mitään vaikutusta. Mutta kun ajatellaan Yhdysvaltain finanssijärjestelmää ja yritysten roolia maailmassa, niin niillä on kyllä vaikutusta. Ne eivät ole laillisesti, lain mukaan ekstraterritoriaalisia. Mutta nämä Yhdysvaltain pakotteet, jotka vielä ovat jäljelle, jotka eivät liity ydinohjelmaan, eli nämä ensisijaiset pakotteet. pakotteet jo vuodelta 1979, niin nämä eivät koskaan olleet neuvotteluiden kohteena, joten niitä ei ole poistettu tässä yhteisessä toimintaohjelmassa, koska ne eivät liittyneet näihin ydinkysymyksiin. Joten Yhdysvallat ovat täytäntöön panneet äh, sitoumuksensa täysin, koska he ovat poistaneet ydinohjelmaan liittyvät pakotteet, jotka ovat siis luonteeltaan taloudellisia. Mutta nämä ensisijaiset pakotteet, jotka vielä ovat jäljellä, kyllä aiheuttavat ongelman, kuten totesin, koska esimerkiksi dollarilla on rooli, USA pankkijärjestelmä ja suurilla yrityksillä on tässä rooli. Ja nyt kun olemme tietoisia tästä, me olemme käynnistäneet tiiviin yhteistyön Yhdysvaltain kumppanien kanssa ja tarkoituksena on tarjota selkeyttä EUn yrityksille siitä, miten, miten nämä jäljellä olevat sanktiot, millaisia ne ovat ja mikä niiden laajuus on – Yhdysvallat on julkaissut ohjeet ja nämä julkaistiin täytäntöönpanopäivänä. Ja me olemme neuvotelleet tästä Yhdysvaltain osapuolten kanssa jatkuvasti. Myöskin asiantuntijat lähtivät Washingtoniin viime viikolla keskustelemaan näistä ohjeista ja tarkoituksena oli saada enemmän selkeyttä EUn yrityksille. Jo me olemme tehneet tämän Yhdysvaltain kanssa. Meillä on nyt kaksi asiantuntijamissiota ja kaiken palautteen pohjalta, siis kaiken sen palautteen pohjalta, mitä me on yrityksiltä olemme saaneet. Ja näitä ohjeita, Yhdysvaltain ohjeita on jo kerran päivitetty ja tarkoituksena on päivittää niitä uudestaan toisen kuulemisen jälkeen, joten me olemme jatkuvassa säännönmukaisessa yhteydessä Yhdysvaltain kanssa ja tarkoituksena on tarjota tarpeellinen selkeys EUn yrityksille, eli kaikki kysymykset, joita me saamme yrityksiltä, viedään välittömästi tuonne Yhdysvaltain vastapuolen tieto, tietoon. Totta kai olemme tietoisia EUn yritysten vaikeuksista, varsinkin pankkisektorilla, mutta samanaikaisesti meitä rohkaisee, rohkaisevat myönteiset kehitykset, joita me näemme. Totta kai suuret EU-pankit eivät ole vielä mukana, mutta me olemme nähneet koko joukon keskikokoisia pankkeita useista jäsenvaltioista, jotka ovat Iranin pankkien kanssa mm, luoneet pankkitilejä, joten tilanne todellakin on paranemaan päin. No eivät vielä nämä suuret EU-pankit, mutta merkittävä osa kuitenkin eu pankeista ja myöskin kaikki Iranin pankit on otettu mukaan uudestaan SWIFT-järjestelmään. Tämä oli suurin huolenaihe, joten rakenteet ovat olemassa, jotta kaikki rahoitustransaktiot Iranin ja EUn välillä saadaan hoidetuksi. Tämä on myöskin ajan kysymys, mutta myöskin kysymys Iranin suuntaan. Sen pitää ryhtyä sisäisesti tiettyihin toimenpiteisiin että se varmistaa sen, että luottamus saadaan aikaiseksi. Eli siis tuo lainsäädäntöpuitteista on olemassa myöskin tekniset puitteet ovat kunnossa, kuten Swiftin kohdalla, mutta nyt tarvitaan myöskin luottamusta. Ja myöskin Iranin täytyy sitä työstää. Tämä on selkeä yritysrakenne, eli kun yritys ryhtyy yhteistyöhön vastapuolen kanssa, niin meidän täytyy varmistaa, että siellä taustalla ei ole mitään sitten rahanpesun vastaiset toimet ja terrorismin rahoitusvastaiset toimet. Tässä todellakin Iranin täytyy tehdä monia asioita, koska tämä on todellakin luottamuskysymys. EUn puolelta ollaan erittäin kiinnostuneita ja todellakin ponnistelemme kovin, jotta saadaan yrityksille tuota selkeyttä ja Iraninkin tulisi tässä ottaa tiettyjä askeleita – jotta se voi varmistaa, että näiden pakotteiden poistaminen vaikuttaa. Ja jos nyt sitten Iran ei tästä saa hyötyä, niin sitten kyllä tämä koko sopimus asetetaan kyseenalaiseksi. Kiitoksia sitten vielä esittelijää, edustaja Takkula. Kiitos. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja jäseniä kommenteista, jotka viestitämme esittelijälle. Odotamme mielenkiinnolla mahdollisia tarkistuksia ja odotamme yhteistyötä, jolla saadaan aikaan hyödyllinen lausunto Afite syntyvään mietintöön, joka ottaa esille tärkeät kysymykset, jotka liittyvät suhteisiin Iranin kanssa nyt sopimuksen aikataulun jälkeen. Ja puheenjohtaja, jos oikein, jotkut jäsenet puhuivat jo kohdasta kahdeksan, tehdäänkö tässä samassa yhteydessä, joka liittyy näihin Yhdysvaltain sanktioihin. Haluaisin sanoa siitä vielä jotakin myöskin Marije Schaken puolesta. Tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen Yhdysvallat ja EU sitoutuvat siihen, että poistavat kaikki sanktiot. Olemme kuitenkin saaneet raportteja siitä, että eurooppalaisilla yrityksillä on vaikeuksia toimissa Iranin kanssa liittyen oikeudelliseen epävarmuuteen, joka liittyy amerikkalaisiin sanktioihin Irania vastaan. Tämä epävarmuus ja Yhdysvaltain sanktioiden ekstraterritoriaalisuus rajoittavat EUn politiikan perustaa. Siksi olemme laatineet suullisen kysymyksen, jossa pyydämme komissiolta arviota tilanteesta – sen osalta, mitä on tehty näiden kysymysten osalta ja nähdäänkö tie eteenpäin sen varmistamiseksi, että EUn yrityksellä on ennakoivan, paremmin ennakoitavissa oleva ympäristö ja oikeusvarmuutta, jonka pohjalta toimia yhteistyösäädännön kanssa. Teemme tämän valmiiksi huomenna ja siirrymme mahdollisimman pikaisesti täysistunnolle käsiteltäväksi, koska tämän asioita pitäisi käsitellä mahdollisimman pikaisesti odotan mielenkiinnolla keskustelua edelleen tästä aiheesta. Kiitoksia edustaja Takkula. Tarkistusten jättämisen, mm, jättämisen määräaika on 25. toukokuuta kello 18. Ja äänestys on huomenna. Kiitoksia. Tämä oli julkinen osuus. Ja kahden minuutin kuluttua aloitamme koordinaattoreiden kokouksella. Ja se tapahtuu suljetuin ovein.